työjärjestyksen mukaisesti olen saanut Envi-valiokunnalta ähm, pyynnön joka liittyy äh, ympäristölainsäädännön täys, äh, täytäntöönpantoon, kun on kyse ilmanlaadusta, vedenlaadusta ja jätteistä. Jos 24 tunnilla sisällä yksikään ryhmä tai vähimmäismäärä edustajia esitä vastalausetta, niin tämä hyväksytään. Muussa tapauksessa sitä äänestetään.